Varmasti kollegat Zelstra ja Gustafsson voivat osallistua parlamentin toimintaan täysin oikeuksin. tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Minä tulen allekirjoittamaan artiklan 74 mukaisesti hyväksyttävissä olevat säädös